alueen maille. Jos nämä maat saavat toimia näin, eikä ole kyseessä arvon oikealle tasolle saattaminen, siitä on ikäviä seuraamuksia. Seuraavaksi Odi, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä